tästä ongelmaa ja tämä ei voi aiheuttaa haittaa. Meidän pitäisi toimia itse johdonmukaisesti tarkastella, mitä me itse teemme tämän tekniikan suhtaan ennen kuin alamme seurata tällaisia väitteitä niiden todenmukaisuutta. E, Puhemies. Kaikki teknologia ja innovaatio on tervetullutta edellyttäen, että noudatetaan yhteisiä arvoja, aivan kuten neuvoston edustajakin sanoi. Kun alkioita, alkioiden genomia ää, ähm, muutetaan, niin jälkeläiset ovat aika, heillä on monen riski ja geneettiset mutaatiot toteutuvat sitten kaikissa muissakin sukupolvissa tässä ihmisarvo on tavallaan vaakalaudalla. Myös kansainvälinen lainsäädäntö ja ainoastaan EU-lainsäädäntö kieltää iturata, ituradan peukaloimisen. Ja haluaisinkin nyt kysyä, mitä komissio aikoo tehdä tämän kiinalaisen kokeen suhteen, jos toki epäillään, onko sitä ylipäänsä tapahtunut kuvatulla tavalla. Toivottavasti komissio pystyy pystyy saamaan kiinalaisetkin tiedemiehet noudattamaan kansainvälisiä sääntöjä. Madam Cabezon Ruiz. Gracias, señora presidenta. Logra- Kiitoksia puhemies. Suuret tieteelliset edistysaskeleet aina ovat herättäneet paljon keskustelua eettisessä mielessä ja ja tämä usein rajaakin näitä edistysaskeleita, eettisyys, tarvitaan laadukasta tutkimusta, tämä vaikuttaa esimerkiksi alkioihin. Jos näitä valikoidaan, niin sitä ei voida hyväksyä tieteellisesti ajatellen, mutta selvästikin pitää erottaa tämä mahdollisuus, tai jotka voivat synnyttää uuden vallankumouksen tavallaan geeniterapia mukaan lukien alkusolut, jotka aiheuttavat syöpä Tarvitaan kuitenkin tieteen, kun tieteen asianmukaista hyväksikäyttöä tulevaisuudessa genetiikka voi tarjota mahdollisuuksia. Olen tyytyväinen tässä keskustelusta, koska tätä tarvitaan. Meidän pitää voida keskustella eettisistä puitteista, joiden kautta säännellään uutta oppiainetta, joka voi vaikuttaa eri, erilaisiin hoitomuotoihin ja tuoda mahdollisuuksia. Kiitoksia kovasti, Esten Petir. Postupak Kiitokset, rouva puhemies tämän kiinalaisen tutkijan menettely on tuomittava. Tieteen tulisi olla jaloa ja ihmisen palveluksessa. Ja tämä nyt tapahtunut on ennen kaikkea eettinen kysymys. Meidän lainsäätäjinä tulee asettaa rajat, jotta eettisesti hyväksymätön on myös mahdotonta, että tiede noudattaa etiikkaa eikä toisinpäin. Tiede auttaa meitä maailmassa tutkimaan maailmaa ja ihmistä itseään tieteen avulla voidaan parantaa paljon tauteja, mutta ei pidä unohtaa, että kaikkea, mikä on tieteellisesti mahdollista, ei voida eettisesti välittömästi hyväksyä. Perimän muuttaminen on ehdottomasti mahdotonta hyväksyä. Se vaikuttaa kaikkiin tuleviin sukupolviin. Euroopan unionin on oltava tällaisen teknologian globaalin kiellon takana. Morgan, Olen aivan samaa mieltä cicin eh, kanssa ja monien muidenkin kollegoiden kanssa. Jos tämä eh, koe, joka liittyi Ituradan peukalointiin, se, jos se on totta, niin se rikkoo kyllä ihmisoikeuksia ja EUnkin perusoikeuskirjaa ja herättää vakavia tieteellisiä ja eettisiä kysymyksiä. Tällainen biolääketieteellinen tutkimus tietysti tuo edistystä, auttaa meitä parantamaan sairauksia, mutta täytyy tehdä ero somaattisten solujen ja iturtasolujen peukalon välillä, koska viimeksi mainittu saattaa aiheuttaa sellaisia riskejä, joita ei ollut edes tarkoitus aiheuttaa, ja aiheuttaa sellaisia periytyviä ominaisuuksia, jotka toistuvat tulevissa sukupolvissa. EU täytyy <clears throat> pitää huoli siitä, että kansainvälinen tutkimus tapahtuu meidän arvojemme mukaisesti. Se on se asia, josta emme voi tinkiä. Ja nyt puhemies valitettavasti keskeyttää, sanoo, että nyt on aika myöhäinen hetki. Haluan, että kaikki voivat hyvin samoin kuin myöskin kääntäjät täällä. Jourova. Uh, President, honorable members, thank you for... Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitos näkemyksistänne tässä merkittävässä hyvin vaikeassa kysymyksessä. Kuten totesin tämän keskustelun aluksi, komissio jatkaa asian tutkimusta. Tämä tulee varmasti esille vielä lähitulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten ministeri Chamba. Every... Yes, it's working. Okay. I wish to thank you for... Niin kiitoksia, että otitte esiin tämän kysymyksen. Neuvosto on ottanut vaarin tästä kysymyksestä ja Tulemme pitämään mielessämme kaiken, mitä tänään on sanottu, ja tämä asia tulee pysymään kyllä meidän agendamme huipulla. Kiitoksia, että kuuntelitte. Ja keskustelu päättyy. Seuraava istunto alkaa no, tänään yhdeksältä aamulla ja minä tulen olemaan silloin läsnä täällä. Toivottavasti tekin. Esityslista julkaistaan, se on parlamentin verkkosivulla ja tämä istunto loppuu nyt tähän. Kiitos.